kanta esitykseen yleiseksi talousarvioksi varanhoitovuodeksi 2016 ja annan puheenvuoron neuvoston nimissä herra Kramenialle. Olkaa hyvä. Merci, madame. Kiitos, äh, rouva puhemies. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, minulla on kunnia esitellä teille neuvoston kanta esitykseen yleiseksi talousarvioksi 2016, jonka neuvosto yksimielisesti on hyväksynyt 4. syyskuuta taannoin. Tavoitteena tässä erityisesti on tukea talouden elpymistä, investointeja sekä työpaikkojen luomista toisaalta ja toisaalta taas muuttoliikerahoituksen parantamista ulkoisissa politiikoissa. Tämä budjetti heijastelee, talousarvio heijastelee siis solidaarisuutta niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Ja Esittelen tämän nyt kolmessa osassa. Ensimmäiseksi puhun ajankohtaisista asioista, toiseksi käsittelen näitä seitsemän tärkeää periaatetta, jotka neuvoston kantaa ovat viitoittaneet. Ja kolmanneksi sitten otan sieltä joitakin yksityiskohtia esille. Kun ajatellaan tätä traagista ajankohtaista tilannetta, jossa tällä hetkellä olemme, kymmenet ja kymmenet tuhannet pakolaiset ovat paineet sotaa ja laittavat nyt kaiken toivonsa Eurooppaan, niin haluan erityisesti korostaa sitä, että Euroopan unioni tukee tällä hetkellä heitä ja tämä, tähän tietysti lisäksi vielä jäsenvaltioiden ponnistelut ja muutto liikkeeseen ja turvapaikan hakijoihin, hakijoiden auttamiseksi myönnetyt varat liittyvät sekä sisäisen että ulkoisen solidaarisuuteen. Joitakin lukuja Kaksi keskeistä rahastoa, joissa on yhteinen hallinnointi, ovat mm, solidarisuusrahasto ja toinen rahasto, MIF-rahasto, jotka yhteensä ovat yli 3 miljardia euroa 2014-2020 vuosille. 2015 yli 45 kansallista ohjelmaa hyväksyttiin ja ne ovat yhden miljardin arvoisia sitoumuksissa. Yli miljardi etupainotteista rahoitusta on myöskin komissiolta jo nyt myönnetty ja erityisesti kysymys on hätäapurahoituksesta näihin kahteen rahastoon, jotta voitaisiin myöskin saada yli 60 miljoonaa kokoon yhteensä lisäksi. Yhdessä parlamentti ja neuvosto ovat myöskin hyväksyneet vuonna 2015 kesäkuussa eurooppalaisen muuttoliikeagendan. Siinä on neljä pilaria, jotta voitaisiin muuttoliikettä paremmin hallita. Ja olemme myöskin hyväksyneet lisää budjetin neljä äh, tähän tarkoitukseen. Euroopan unioni on yksi keskeisimpiä rahoittajia äh, Syyrialla, Syyriassa, joka on lähialueitamme. Yli 800 000 äh, on annettu tämän alueen maille vuodelle 2016 sekä myöskin siirtojärjestelmään on allettu 150 miljoonaa euroa erityisesti Italialle. Tästä on tehty myöskin päätös neuvostossa. Ja nämä aiheet tulevat esille varmasti huomenna, kun komission puheenjohtaja Juncker esittelee kantansa puheessaan unionin tilasta ja hän esittelee varmasti myöskin siinä uuden toimenpidepaketin tällä alalla. Toinen osa sitten liittyy näihin keskeisiin periaatteisiin, jotka olivat johtonuorana tässä neuvoston työssä. Ja aivan ensimmäiseksi meistä oli hyvin tärkeää keskustella ja pyrkiä ratkaisemaan nämä maksurästit. Ja tämä onnistui vuoden 2016 vuoden loppuun mennessä. Ja neuvoston kanta kattaa riittävät varat, jotta voidaan vuoden 2015-2016 maksut kattaa. Toinen tärkeä periaate on se, että neuvosto on hyväksynyt kaikki ne määrärahat, joilla on tarkoitus lihottaa tätä eurooppalaista strategista investointirahastoa, esirahastoa, joka on hyvin tärkeä strategisesti. Ja kolmanneksi muuttoliikepolitiikkaan on annettu huomattavia varoja erityisesti väliaikaisiin toimiin Kreikassa ja Italiassa 40 000, 40 000 pakolaisen uudelleen siirtämiseksi ja lisäksi Äh, annetaan huomattavia varoja myöskin muihin tämän tyyppisiin toimiin. Ja neljäs tärkeä äh, äh, periaate on se, että maksatukset nousivat 4 prosentilla vuoden 2015 verrattuna noin reilulla miljardilla eurolla. Ja viides periaate on se, että että kun varoja on leikattu, niin tässä on pyritty kuitenkin toimimaan seuraavilla tavoilla. Erityisesti on pyritty ottamaan huomioon se, kuinka pitkällä tietyissä projekteissa on oltu ja mitkä ohjelmat ovat jo käynnissä. Ja lopuksi on myöskin pyritty miettimään sitä, onko eri ohjelmilla mahdollisuutta käyttää näitä varoja paremmin. Ja viides selkeä periaate on ollut myöskin tässä sopeutetussa budjetissa se, että ja komissio itse asiassa on ehdottanutkin tätä hyvin voimakkaasti ja nämä korkeat luvut, joihin näitä sopeutuksia tehtiin ja siis joita vähennettiin, niin tämä on ollut tässä siis selkeänä päämäärä, mutta huomaatte kuitenkin, että selkeitä tai kovin suuria vähennyksiä ei ole tehty ja viimeisenä periaatteena, kun ajatellaan poliittista Äh, epävakautta ja joskus hyvin dramaattisiakin tilanteita, Euroopan, tilanteita Euroopan unionin ympärillä, niin tässä on pyritty säilyttämään riittävä, äh, riittävät marginaalit, jotta voitaisiin varautua näiden konfliktien pahenemiseen. Ja nyt tämän jälkeen sitten hyvin nopeasti haluan käydä lävitse vielä yksityiskohtaisesti neuvoston kannan, joka 4. syyskuuta yksimielisesti siis hyväksyttiin Ehdotus on seuraava. määrärahat 153,27 miljardia ja maksatusmäärärahat 142,12 miljardia. Tässä sitoumuksessa on viiden, äh, maksatuksissa 0,5 prosentin kasvua ja sitoumuksissa noin, alle, noin 5 prosentin äh, lasku. Ja on muistettava, että komissio ehdotti yli 5 prosentin laskua näihin, joten olemme aika lähellä näitä ehdotuksia. Tässä kantamme siis antaa mahdollisuuden vähentää sitoumus- ja maksumäärärahan välistä kuilua ja nämä maksusumat eivät enää ole niin suuria eikä, eikä maksurastia ole enää niin selvästi tulevissa. Mitä alkaa ajatellaan sitten näitä otsakkeita, kilpailukyky, kasvu, työllisyys, joka on tietysti työllisyys- ja investointipolitiikan keskiössä, niin siinä 8,6 prosenttia kasvua maksatuksissa ja 7 prosenttia sitoumuksissa. Ja jotta todella ESIR saataisiin toteutetuksi, ja tämähän on todella selkeä painopistealue meillä, niin tähän on varattu varoja, erityisesti seuraaviin asioihin, horisontti 2020, Eurooppa, verkojen Eurooppa, mekanismiin, samoin myöskin suuria infrastruktuurihankkeita, kuten Galileoa, Iteria ja Kopernikusta tuetaan ja myöskin yhteisyrityksiä. Huolimatta leikkauksista kaksi, horisontti 2020 rahoitus kuitenkin kasvaa vuoteen 2015 mennessä ja tarkoituksena on saada 1,9 miljardia euroa, joka on siis aika huomattava summa kaiken kaikkiaan. Neuvosto itse asiassa laski hiukan tätä verkkojen Eurooppa-mekanismin rahoitusta kasvua kuitenkin on 53 prosentilla sitoumuksilla 76 miljardia ja 14 prosentilla sitoumuksilla, joka on aika lähellä itse asiassa komission ehdotusta. COSME- ja Erasmus-ohjelmissa, jotka ovat hyvin tärkeitä ja niistä on tultu paljon kiinnostuneita, kiinnostuneita. Niihin ei ole tullut mitään leikkauksia. Itse asiassa Erasmus Plussaan on tullut 1,8 miljardia euroa vuonna 2016, joka on siis 30 prosentin korotus vuoteen 2015 verrattuna. Otsake talo, sosiaalinen elo, taloudellinen alueellinen kohesio 48,8 miljardia maksatuksiin, 5,8 sitoumuksiin Ja tämä äh, siis äh, suhteessa komission ehdotuksen sitten kolmas otsakke, äh, turvallisuus ja kansalaisuus, ja tästä jo puhuinkin tuossa ensimmäisessä puheessa, niin tässä sitoumukset kasvavat vuoteen 2015 suhteessa 8,7 prosenttia ja 15 prosenttia kasvua maksatuksiin ja nämä nousut erityisesti liittyvät juuri näihin muuttoliikekysymyksiin, joka on selkeä prioriteetti. Neuvosto myöskin hyväksyi, että otetaan käyttöön joustavuusinstrumentti. Sitten otsakkeessa neljä neuvosto pitkälti hyväksyi komission ehdotuksen kasvatu, maksatukset 4 prosentin kasvu yli 9 miljardia euroa ja korostan tässä sitä, että neuvosto piti ehdotuksensa samalla tasalla kuin komissiokin, mitä tulee kansalaisten suojelun, humanitaariseen apuun ja makrotaloudelliseen apuun kolmansille maille ja ulkoisiin toimiin, tai siis kun kysymys on Palestiinan tukemisesta. Viitosotsikko tässä 31 prosentin lasku joka ei vaikuta kuitenkaan millään lailla Euroopan unionin elinten toimintaan huonolla tavalla. Itse asiassa hallinnollista budjettia parlamentissa ei ole muutettu, mutta haluamme kuitenkin olla hyvin tarkkavaisia sen suhteen, kun 5 prosentille vuoteen 2017 mennessä on tarkoitus vähentää työntekijöitä ja itse asiassa on sovittu kokouksesta, jos, jossa myöskin keskustellaan juuri yhdessä parlamentin komission ja neuvoston puheenjohtajamaan kesken tästä aiheesta. Johtopäätöksenä tästä kaikesta, arvoisa rouva puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, olemme tietoisia tulevista haasteista, erityisesti kun ajatellaan muuttoliikettä ja ottaen huomioon myöskin nämä konfliktit ja niiden kärjestyminen Euroopan unionin ympäristössä Kaiken kaikkea tätä vasten olemme pyrkineet neuvostossa löytämään tasapainoisen ja vas, va, va, vastuullisen kompromissin ja jättämään äh, jonkinlaista liikkumavaraa myöskin, jos tilanne äh, jostain syystä vielä tästä pahenisi. Ja äh, tämä budjetti pyrkii heijastelemaan sisäistä ja ulkoista solidaarisuutta ja sen täytyy olla meillä kaikilla selkeänä tavoitteena. Kiitos. La parole. Kiitos. Ja seuraavaksi puhujana komission jäsen Gretsch, olkaa hyvä. Thank you very much, Chairman. Kiitos puhemies, ministerit, hyvät jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Haluan kiittää ministeri Gramenia hänen esityksestään neuvoston kannasta 2016 vuoden budjettiin. Komissio on täysin samaa mieltä siitä, että budjettikuri ja moitteeton varainhoito on sitä, jota ihmiset meiltä odottavat. Mutta kansalaiset tietysti odottavat myös, että nyt kun on kriisi meneillään, niin myös hätä, hätätilanteisiin kiinnitetään huomiota. Juncker esittelee huomenna äh, puheessaan ehdotuksen pakolaiskriisistä unionin tilapuheessaan. Äh, myöskin maitosektorista komissio esitti eilen kattavan paketin toimista, joita käytetään viljelijöiden hyväksi välittömästi rahoitusvaikutus maatalous- ja pakolaispaketissa otetaan huomioon oikaisukirjelmässä, jota ehdotetaan lokakuussa. Oikaisukirjelmään otetaan mukaan odotettua suurempi ylijäämä maatalousalalla. Sitten mihin komission ehdotus perustui. 2016 esityksessä otetaan huomioon kaikki poliittiset prioriteetit, työ ja kasvu ja myöskin sopimus, joka saavutettiin strategisten investointien rahoituksesta. Oikaisukerrama yksi, jossa parannetaan kapasiteettiamme vastata yhteisiin haasteisiin maahanmuutossa ja parantaa Euroopan paikkaa maailmalla. 2,1 prosentin miljardin marginaalisitoumuksissa ja 1,6 miljardia maksuissa – siis nyt jo tiukkojen enimmäismäärien alle. 2016 budjettiehdotus kaiken kaikkiaan on ehdotus, joka on järkevä budjetti, vastuullinen budjetti, jossa otetaan huomioon kilpailevat vaatimukset Euroopassa ja jossa on myös liikkumavaraa ennakoimattomille toimille maksuista. Meillä on budjettiehdotus, joka noudattaa maksusuunnitelmaa ja sopimusta ja tuo kohesiopolitiikkaan varoja. Komissio pitää hyvänä neuvoston tulkintaa 2007-2013 budjetista kohesiopolitiikkaa ohjelmille yksi b otsakkeessa mutta kuitenkin olemme huolestuneita ehdotetuista leikkauksista eri kohtiin eh, kautta otsakkeiden, jota perustellaan eh, alhaisella toimeenpanoasteella kesäkuuhun asti. Täytyy puuttua viime vuosien maksuvajeisiin mukaan lukien otsikko ulkoiset toimet. Monista budjettikohdista, joihin leikkaukset vaikuttavat, niin tilanne on radikaalisti muuttunut viime vuosista lähtien. Nyt meillä on korkeat toimeenpanoasteet, erityisesti otsakkeessa neljä äh, myöhästysten sijaan, ja meidän mielestämme tulos on se, että näitä budjettikohtia ei pidä leikata sitoumuksista. Tyytyväisellä panen merkille, että neuvosto vahvistaa komission maahanmuuttoehdotuksen painottaisin, että tärkeitä toimia otettiin käyttöön vuonna 2015 maahanmuuttohaasteisiin vastaamiseksi. 23 monikansallista ohjelmaa integraatio- ja maahanmuuttorahastossa ja sisäinen turvallisuusrahasto sillä on 205 miljoonaa ennakkorahoitusta on jo maksettu molemmista rahastoista jäsenvaltioille. 122 miljoonaa pakolais- ja maahanmuuttorahastosta ja 83 miljoonaa sisäisen turvallisuuden rahastosta. Raha pystyy nyt virtaamaan. Sen, mitä 2016 ehdotamme, on se, että jatketaan oikea lisäbudjettia vuodelle 2015 ja täytyy tehdä vielä tulevina lisää. Yksi A-otsakkeesta, kasvu ja työpaikat. Komissio ei ole samaa mieltä perusteluista olennaisille leikkauksille horisontti 20-20 tai sitten energiaosuudesta verkkojen Euroopan verkkojen Euroopassa tai täytyy ottaa huomioon sopimuksen henki strategisten investointien rahastosta. Otsakkeessa neljä ehdotetaan pääohjelmille naapuruudessa leikkauksia, eh, myöskin yhteistyö ennen liittymistä, myöskin välimeren järjestelmät eh, eivät, tai tällainen asenne ei paranna turvallisuutta ja ota huomioon Välimeren eh, kehitystavoitteita. Sitten hallintokulut. Useiden vuosien ajan komissio ja myöskin muut toimielimet ovat osoittaneet itsekuria ja moitteetonta varainhoitoa. Rajoitettuja nousuja on hallintokuluissa edelleen. Edistymme sitä kohti, että 55 prosentin henkilökuntavähennystavoitteet saavutetaan viiden vuoden aikana. Neuvoston kanta näyttää vahvistavan näitä pyrkimyksiä. Yksi esimerkki. Komissio jos nyt sitten neuvoston ehdotus toteutus 19 miljoonaa euroa leikkauksia, 2006 virkaa, 206 virkaa täytyisi jäädyttää, jotta 4 prosenttia voidaan saavuttaa 2016. Sitten tutkimushenkilökunta ja toimeenpanovirastot. Kaikissa otsakkeissa niiden leikkaaminen olisi kovin haitallista ohjelmien toimeenpanolle asianmukaisesti. Lopuksi muutamia elementtejä prosessista. Lokakuun puolivälissä tulee oikaisukirjelmä, jossa on maatalousasioiden budjettivaikutukset ja tämän Junckerin uuden äh, huomenna esittämän äh, maahanmuutto-ohjelman vaikutukset. Odotamme parlamentin käsittelyä ja uskomme, että sitten neuvottelukauden loppuun mennessä löydetään yhteinen tapa eteenpäin budjetin 2016 osalta. Kiitos kovasti huomiosta ja kiitoksia puhemies. Merci à vous, madame la commissaire. Kiitos. Seuraavaksi esittelijä Fernandes. Eh, Kiitoksia kovasti, hyvä puhemies. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi komissaarin ja neuvoston edustajat samoin kuin kaikki kollegat. Tässä asiassa parlamentti on yksimielinen. Meillä on selkeä mandaatti ja koko joukko päätöslauselmia viimeisin eh, heinäkuulta. Me olemme olleet yhden mukaisia ja johdonmukaisia prioriteettiemme suhteen. Me puolustamme työpaikkoja, yrityksiä, yrittäjyyttä, sisäistä ja ulkoista solidaarisuutta, ja tämä kaikki ilmenee päätöslauselmastamme. tästä koituu tiettyjä seuraamuksia tai pikemminkin seurauksia. Me haluamme pitää kiinni verkkojen Euroopasta, horisontti 2020 on meille tärkeä, nuorisotyöllisyysaloite on meille tärkeä ja haluamme sitä jatkaa. Mutta tässä vaiheessa me emme saa unohtaa sitä, että meidän puoleltamme tähän ei liity minkäänlaista hyväisyyttä eikä tekopyhyyttä. Meillä on prioriteetit ja haluamme johdonmukaisesti niistä pitää kiinni. Ja mitä maahanmuuttoon tulee, Euroopan talousarviossa täytyy ottaa huomioon pakolaisongelma. Solidaarisuus on muutakin kuin vain hienojen julkilausumien lausumista. Tarvitaan myös rahaa. Nyt tuntuu siltä, että neuvosto toisaalta puolustaa maahanmuuttoa otsakkeessa neljä erilaisin ohjelmin, mutta 450 miljoonaa on kuitenkin leikattu. Leikkaavat myös liittymistä edeltävästä avusta. Naapuruuspolitiikka on joutunut leikkausten alle. 50 miljoonaa on leikattu Välimeren maiden auttamisesta ja kehityksestä niin ikään on leikattu miljoonia. Eli neuvosto on ehdottanut vain leikkauksia komission ehdotukseen verrattuna Ja voi olla, että vuonna 20, 2009 talousarviossa nämä luvut olisivat olleet paikanaan, paikallaan, mutta ei nyt. Me olemme hyväksyneet yksimielisesti budjetin ohjelmoinnin ja monivuotisen rahoitus kehyksen ja siihen liittyvät ehdot. Ja komissio on leikannut sopimuksen mukaan, mutta neuvosto leikkaa vielä enemmän. Tätä ei voi käsittää. Tämä on täysin epäjohdonmukaista ja se on kaikkien ehdotusten ja prioriteettien vastaista. Minulla oli hyvä puhemies, neljä minuuttia lopetan kohta. Neuvosto ei voi sanoa, että että se leikkaa sellaisista budjettikohdista, joissa äh, varainkäyttökapasiteettia ei olisi. Horisontti 2020, sen äh, varainkäyttökapasiteetissa ei ole mitään vikaa ja silti on leikattu. Ja silloinkin, e, erityisesti silloin, kun varainkäyttökapasiteetti, absorptiokapasiteetti on äh, kohdillaan ja täysin mallillaan, niin en voi käsittää sitä, että leikkauksia tehdään. Kyllä tästä asiasta täytyy voida keskustella täällä täysistunnossakin ilman kiirehtimistä. Näyttää siltä, että teillä ei ole mitään häpeää. Se, mitä te sanotte, ei välttämättä ole oman linjanne mukaista. Minut, me sitten... Teillä oli kolme minuuttia puheaikaa ja samoin on myöskin herra Depreillä, joka saa puheenvuoron nyt. Madame la Présidente, vous avez dit quatre minutes. Kiitos äh, puhemies. Sanoitteko te neljä minuuttia? No, suokaa anteeksi tämä vitsailu. Arvoisa puhemies, neuvoston puheenjohtaja, komission jäsen, arvoisa komission edustaja. Olen aika rauhallisen mielin maksatusten osalta viime vuonna budjettiviranomaisessa pyrittiin löytämään todella ratkaisu tähän dramaattiseen tilanteeseen. Nyt tilanne ei ole sen parempi, mutta kuitenkin vakkaampi. Tilanne ei kuitenkaan tällaiseksi jää, vaan todennäköisesti maksatukset lentävät todella pilviin, koska mitään ei ole tehty tämän nykyisen tilanteen voittamiseksi. Vuoden 2016 talousarviosta sitten Meillä on kolme keskeistä painopistettä ja kaikki poliittiset tahot ovat nosti samaa mieltä. On edistettävä kasvua, on toimittava tehokkaasti ja humanitaarisesti tässä pakolaiskriisissä. Ja kolmanneksi, te unohditte tämän tänään, mutta se ei varmasti ollut tahallista, on hyvin tärkeää myöskin olla tarkkaavainen terrorismin uhan edessä. En nyt paljonkaan puhu tästä kolmannesta haasteesta, mutta haluan nyt kuitenkin muistuttaa, että on tärkein, tärkeää vahvistaa erilaisia mekanismeja, kuten vaikka eurojustia ja europolia ja EOSAa koska niillä on hyvin strateginen rooli juuri terrorismin torjunnassa ja siinä, että mitään iskuja ei tule. Me olemme sitä mieltä, että teidän neuvoston ja myös komission ehdottavat keinot eivät ole riittäviä todella tehokkaan toiminnan takamiseksi näissä elimissä. Siis nyt sitten nämä muuttovirrat ovat varmasti kaikkein polttavin ja kiireellisin ongelma. Herra Juncker on tästä jo puhunut, olemme monesti samaa mieltä tässä en nyt lähde erikseen mainitsemaan herra Orbanin kantoja, mutta budjetti pitäisi kyllä saada myöskin tämän haasteen tasolle Täällä on näitä tiettyjä korotuksia tässä budjetissa, mutta ne eivät vielä riitä ja erityisesti nämä määrät eivät riitä, koska nämä siirtomäärät kasvavat koko ajan ja erityisesti tässä myöskin jo näitä edunsaajien tai siirrettävien henkilöiden määrää on vähennetty. Tässä tarvitaan todella paljon lisää toimia, jotta voidaan toimia niiden velvoitteiden mukaisesti, joihin olemme sitoutuneet. Olen todella pahoillani, kuten tuossa esittelekin sanoi, siitä, että neuvosto edelleen halusi vähentää tietyissä budjettikohdissa, erityisesti verkkojen Euroopassa ja horisontti 28 varoja, vaikka todella selkeästi juuri näissä todella tarvitsisimme enemmän varoja. Emme pysty näillä varoilla vastaamaan myönteisesti näihin kiperiin tilanteisiin, joita meillä on edessä. Kiitokset ja sitten tämän keskustelun lopuksi annan vielä puheenvuoron herra Kamenialle. Merci, madame la présidente. Kiitoksia, puhemies. Niin, nyt ei ole oikea hetki palata keskustelemaan perusteista ja perusteellisesti tämän neuvoston ehdotuksen sisällöstä. Ja mitä näihin kahden esittelijän Fernandes ja Depreen huomioihin tulee, niin kiitän tietysti teitä näistä kommenteista ja siitä dynamismista, sitä energisyydestä, jolla haluatte puolustaa eri maksumäärärahoja. Haluaisin vain korostaa sitä, että ne leikkaukset, joita neuvosto on tehnyt, on tehty komission ehdotuksen perusteella. Ja komission ehdotuksessa oli jo merkittäviä lisäyksiä tehty näihin kohtiin, joista puhuitte. Ja esimerkiksi otsake, otsakkeessa neljä äh, puhui, puhutaan 22 äh, prosentin kor, korotuksesta kaiken kaikkiaan. Eli ei tässä ole kyse leikkauksista edellisen vuoden eh, talousarvioon verrattuna, vaan tässä on vain rukattu näitä komission eh, ehdotuksia. No, mutta kuten sanoin, niin en nyt aio enää tänään lähteä neuvottelemaan sisällöstä. Olen iloinen kuullessani, että tai siis voi todeta, että olen tässä antanut sellaisen vaikutuksen, että se, olen tässä jalat maassa seisova henkilö ja haluan kuitenkin korostaa sitä, että me olemme tehneet erittäin hyvää yhteistyötä, olemme olleet tarkasti kuulolla teidän ehdotustenne suuntaan ja Haluan jatkossakin tehdä rakentavaa yhteistyötä teidän kanssanne, jotta saamme aikaan hyvän kompromissin, sellaisen kompromissin, joka on, jota on kyllä se, sitäkin vaikeampi löytää, löytää kun meillä on tämä hankala maksatustilanne. Komission puheenjohtaja Juncker tulee esittämään komission uuden ehdotuksen, joka liittyy liittyy maahanmuuttoongelmaan ja kun puhutaan maatalouspolitiikasta, niin sieltäkin, sielläkin tarvitaan lisää rahaa. Siihenkin tarvitaan lisää rahaa, joten tämä budjetti on kyllä vaikea lyödä lukkoon ja kompromisseja tulee olemaan hankala löytää, mutta toivotaan, että löydämme kestävän Ähm, kompromissin, joka ottaa huomioon soli, ulkoisen solidaarisuuden tarpeen ja myös sisäiset tarpeet. Kiitos. Iklu. Kiitokset. Keskustelu päättyy tähän ja siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan. Je vous propose que nous commencions dans un tout petit... Ehdotan, että aloitamme aivan hetkisen kuluttua, jotta herra Avram Pulos asettuu paikoille.